The President. Morning, everybody. The next item on the agenda is the debate on the motion for resolution concerning the proposal for a Council directive implementing the framework agreement on prevention from sharp Puhumme ensimmäisenä neuvoston ehdotuksesta terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla. Ensimmäinen on Liz Lynn. Olkaa hyvä. Yes, thank you. After running up the stairs. Um... Kiitoksia. Juoksin tässä portaita. Miljoona estettävissä olevaa neulanpistoa